Presidente. Veo que podemos decir colegas, porque hasta hace un momento... Vaikuttaa siltä, että nyt voin jo tervehtiä teitä monikossa, sillä hetki sitten täällä on vain yksi kollega paikalla. Eli hyvät kollegat, jatkamme istuntoa. Esityslistalla seuraavana asiana on on keskustelu, joka koskee herra Tsibin mietintöä. Kyseessä on energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavat vaatimukset.